No niin, meillähän on tänään iltapäivällä julkinen kuuleminen. Se liittyy Euroopan unionin tukeen YK ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatioille. Aluksi haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleiksi meidän kolme alustajaamme, kolme asiantuntijaamme. Haluaisin kiittää heitä siitä, että he hyväksyvät meidän kutsumme. Professori Joachim Kops, on johtajana Global Governance Instituutissa Brysselissä. Hän puhuu meille oman instituutisen näkökulmasta, rauhanturvaamisesta ja kumppanuudesta. Käri Quinso puolestaan lähettiläs ja on EUn edustuston päällikkö Afrikan unionissa. Hän puolestaan puhuu meillä Afrikan unionin ja Euroopan unionin suhteista. Ja sitten tohtori Alexander Matelar, joka on varajohtajana Eurooppa-opintojen instituutissa VUVssa. Hän puhuu Euroopan unionin välillisestä lähestymistä vasta rauhanturvaamiseen. Ennen kuin annan puheenvuoron heille, muistuttaisin teille, että Tämä on osa meidän valmistelutyötämme valiokunta-aloitteisen mietinnön tiimoilta samasta aiheesta. Meidän valiokunta laatii siitä herra Van Ordenin johdolla mietinnön. Aikataulun mukaan tämä mietintö pitäisi valmistua marraskuussa. Rauhanturvaaminen on tietenkin tärkeällä sijalla ollut meidän turvallisuus- ja puolustuspolitiikassamme keskeisessä strategisessa, strategiassamme. Me tuemme YK ja Afrikan unionia niiden rauhanturvaamisponnisteluissa, kuten olemme tehneet jo usean vuoden ajan. Euroopan unioni ei tarjoa pelkästään henkilöstötukea, vaan se on myös tärkeänä kumppanina, kun rahoitetaan YK operaatioita ja missioita. Lisäksi se on järjestänyt myös omia missioitaan. On tukenut paikan päällä YKta, kuten Chadissa, Darfurissa ja myös Kongossa. Mitä puolestaan tulee Afrikan unioniin, niin Euroopan unioni on antanut myös merkittävää kriittistä logistiikkatukea ja rahoitustakin kuten Amisomia varten Somaliassa ja nyt hiljattain myös AFISMA-mission kohdalla Malissa. Siksi meidän alivaliokuntamme on kovasti kiinnostunut myös nykytilanteesta näissä suhteissa ja mitä voidaan odottaa jatkolta. Me haluamme totta kai myös seurata näitä toimia tarkkaan. Haluamme tietää tarkemmin, miten voidaan puuttua vielä ongelmiin miettiä omaa strategiaamme ja miettiä, mitkä ovat missioiden edellytykset, jotta voitaisiin kohettaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta Euroopan unionin ponnisteluissa rauhanturvaamisen yhteydessä. Ehkä näin voidaan vielä parantaa tukea muille. Eli ensin annan puheenvuoron Henna Vänortelle esittelijälle. Chairman, um, I, I will be very brief. Puheenjohtaja, puhun aivan lyhyesti vain, koska katson, että nyt iltapäivällä meillä on tilaisuus pikemminkin kuulla asiantuntijoita, jotka auttavat meitä luomaan jonkinlaiset puitekehykset ajatuksillemme. Minun lähtökohtani tietystikin on ollut se, että en katso, että on sovellista Euroopan unioni pyrkii tässä nyt leikkimään sotaa. Katson, että Euroopan unioni kenties voi kuitenkin olla avuksi siviilipuolella pikemminkin. Minulla on sekä kysymys, minun kysymys, joka täytyy esittää. Voiko Euroopan unioni tehdä jotakin hyödyllistä, jotain, joka ei maksa enää lisää rahaa eikä edellytä uusia rakenteita eikä millä tavalla ole päällekkäistä sen työn kanssa, mitä muut järjestöt tekevät? Tätä kysyisin. Tässä pitäisi keksiä keino, jolla voimme olla hyödyksi tässä suhteessa. Kuten monet varmaan muistavat, yksi monista laatimistani mietinnöistä täällä parlamentissa keskittyi siihen, kuinka humanitaarista toimintaa saataisiin edistettyä. Euroopan unioni pystyy tekemään hyödyllistä työtä. Ja kun tarkastelen tätä aihetta, ja minä en muuten itse valinnut tätä valokuvaa, joka tässä kokousjulisteessa on. En olisi laittanut tällaista kuvaa itse henkilökohtaisesti. Ehkä meidän pitäisi muuttaa myöskin hieman tämän asiakokonaisuuden otsikkoa, koska rauhan turvaaminen on hyvin spesifi, hyvin tiukka käsite. Rauhan tukemisoperaatiot olisivat kenties, olisi kenties parempi otsikko. Ilman, että tässä luotaan, luodaan mitään uusia rooleja Euroopan unionille, tiedän, että jotkut kollegat kyllä tähän pyrkivät, voitaisiin sitten kysymys, missä suhteessa voimme saada aikaan lisäarvoa ja löytää oman toimintakentämme kentämme, tai nurkkamme, nurkkauksemme täällä toimintakentällä. Tämä olisi minun kysymykseni ja odotan nyt ilolla asiantuntijoita. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Van Orden. Nyt puheenvuoron saa professori Joachim Kops. Chairman, uh... Puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, kiitoksia kovasti kutsusta tulla puhumaan aika ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. Se on myös suuri kunnia minulle olla täällä, varsinkin lähettiläs Quincyn ja Alexander Mätelärin kanssa. Seuraavan 15 minuutin ajan, sen verran minulle on annettu aikaa, Kerron yleisesti siitä, mitä on jo saavutettu EUn, YK rauhanturvaamiskumppanuudessa. Minä aion pitäytyä tarkkaan rauhanturvaamiseen. Totta kai pitäisi korostaa sitä, että tässä on paljon myös rauhanrakentamista harjoitettu, uudistuksia, poliittista tukea annettu ja niin päin pois ja niin edelleen, mutta minä aion kyllä pitäytyä tässä rauhan turvaamiseen. Se on kuitenkin kaikkein tärkeimpiä politiikan lohkoja YKssa ja sen kansainvälisessä yhteisössä. Seuraavalla kalvo, kiitos. Eli tästä nämä neljä kohtaa, jotka minä haluan käydä läpi tässä lyhyessä puheenvuorossa, niin totta kai voidaan tässä keskustella muustakin, jos kysymyksiä tulee aikanaan esiin. Noin ajatellen yleiskuvaa, tärkeimpiä haasteita ja kerro myös menestyksestä koska siellä on valtavasti aloitteita jo toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, on institutionalisoitu, uusia komiteoita on pystytetty, paljon on virkamiesvaihtoa ollut YK EUn kesken, ja totta kai moni jäsenvaltio EU-stakin pyrkii miettimään, miten tukea vielä enemmän YK rauhanturvaamista 2014 jälkeen. No miksi sen jälkeen, koska nimittäin toiveena on kun NATO on vetäytymässä merkittävistä operaatioista, niin ehkä vapautuu muita voimavaroja sitten myös siihen, että lainausmerkeissä palataan YK rauhan turvaamiseen. Voidaan lisää kustannuksitta saada se aikaan, kun neton kustannukset laskevat. Ja sitten käy läpi myös joitakin epäonnistumisia ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta voitaisiin puuttua epäonnistumisiin. Ne, niitä ei ole helposti korjattavissa, ne ovat aika syvään juurtuneita, mutta kyllä ne on pidettävä mielessä, että päästään eteenpäin ja sitten on myös vaatimattomasti esitellä, miten kumppanuutta voitaisiin kehittää, että voidaan hyödytä sitä mahdollisimman hyvin. Myös miten parlamentti voisi olla mukana, vaikka paljon se riippuu myös siitä, mikä rooli parlamentilla on Euroopan unionissa ylipäätään myös näissä pyrinnöissä Euroopan kaupunkitos. Eli ole pahoillani tästä fontista. Niin, haluaisin korostaa, että oikeastaan nyt on kyse siitä, että nyt tai ei koskaan. Jos miettii ylipäätään sitä, että EUlla pitäisi olla YK rauhanturvaamisesta merkittävämpi osa, Eteenpäin on kyllä päästy aika merkittävästikin, totta kai operatiivisella puolella. Puheenjohtaja mainitsikin jo jotain yhteistyöhankkeita Kongo, 2006kin uudelleen. YK tuettiin 2008 Chadissa puolestaan ja Keski-Afrikan tasavallassa oli samanaikainen hanke myös YK on turvallisuusneuvoston hankkeen kanssa. Ne olivat tärkeitä hankkeita. Joitain ongelmia on tullut esille, mutta kaiken kaikkiaan EUlla oli hyvin merkittävä ja hyödyllinen rooli YK on rinnalla. Jos ajatellaan, mitä tässä on saavutettu mitä menestykset tässä on ollut institutionaalisessa, niin totta kai se sinällään on hyödyllistä, mutta täytyy nyt korostaa sitä, että ei sillä var- kovin suurempaa vaikutusta ole, ettei se myös saa operatiivista vaikuttavuutta. Ei riitä, että on vain instituutioita, että on tapaamisia. Sinällään sehän ei tietenkään vie eteenpäin meidän tuki- ja on tärkeä, olennaista, mutta se ei riitä sinällään. Ja minä olen sitä mieltä, että viimeisen kymmenen vuoden aikaa liikaa on käytetty nimenomaan instituutteen rakentamiseen kuitenkin sekin on ollut tärkeää, eikä riittävästi ole ajateltu, mikä olisi tämä kovaa poliittista ydintä, voimavaraa, siihen ei ole riittävästi. Tämän tuloksena totta kai vaarana on, että syntyy ikään kuin EU-YK on väsymistä. Nyt meillä on kymmenen vuotta tasan kulunut Yhteistyöjulistuksen jälkeen se käynnistettiin Italian ollessa puheenjohtajavaltio EU-ssa. Paljon aloitteita on käynnistetty. Meillä on hyvin kattava EUn YTPP-ohjelmakin YK-rauhoitusomista varten. Siellä on 30 sivua luetteloitu erilaista yhteistyötä ja mitä tukia voidaan tarjota, mutta on tärkeää myös saada tähän poliittista puolta mukaan, jos halutaan ottaa vakavasti. Mitäs täällä sitten on saatu aikaan? No totta kai jotain on YK puolellakin ongelmia. Totta kai se väistämättä riittyy myös YK uudistukseen. Totta kai siellä on ongelmia, jotka liittyvät 90-luvulta ja rauhanturamiskatastrofit siltä ajalta, siinä miten tätä on hoidettu ja komennettu. Aika paljon siellä on kohennettu tilannetta myös, ajatellaan miten on siellä on komentorakenteita parannettu, mutta edelleen on paljon tietämättömyyttä näistä prosesseista. Tarvitaan lisää vuoropuhelua ja tietonvaihtoa myös näistä prosesseista YK ja EUn kesken. Paljon on saatu aikaa, mutta yleisesti ottaen käsitys kuitenkin on se, että 2013 YK on ikään kuin 93 YK, eikä se näin kyllä ole. Lopuksi vielä puuttuisin tähän avautumiseen. Ikään kuin kun meillä on kuusi, seitsemän pienempää jäsenvaltiota EU-sta, jotka miettivät hyvin käytännöllisellä tavalla, miten antaa tukia vielä vahvemmin YK rauhanturvalmiselle. Ei saa nyt erehtyä kuitenkaan, että useimmat Euroopan maat ovat hyvin ylpeitä pitkästä perinteestään, kun ajatellaan rauhanturvaamisen alkuaikoja YKssa. 90 oli vähän hengännystaukoa myös Naton vuoksi ja YTPPn vuoksi, mutta perinteisesti ottaen Euroopan unionin maiden joukossa on löytynyt laajaa tukea ja se voisi uudelleenkin nyt saada pontta kun ajatellaan ISAFin ja Naton päättymistä. Seuraava kalvo, kiitos. Ja ihan taustatietona vielä se, että jos ylipäätään tätä taustaa, niin se on 90-luvulta Somalian katastrofi, Ruanda ja Srebrenica ovat tässä taustalla. Siinä on kommentoongelmia ollut poliittistakin puolta ja, ja siltä ajalta on peräisin paljon ongelmia. Totta kai meillä on erilaisia mielipiteitä myös jäsenvaltioiden kesken ollut. Jotkut ovat YK-ystävällisempiä, jotkut puolestaan skeptisempiä YK-suhteen. totta kai sehän on vaikeaa EUn ulkopolitiikassa, että saadaan yksimielisyyttä ja löydetään sinne oma yksi ääni. Yhtä lailla se pitää paikkansa myös YK rauhanturvaamista sitten 90-luvun puolivälien ja 90-luvun lopun jälkeen EU-jäsenvaltiot keskittyivät huomioon ennen kaikkea poliittiseen pääomaan, poliittisiin voimavaroihin sekä Natossa että EUn yhteisessä turvallisuus- ja poli- puolustuspolitiikassa. Ja tässä se dilemma onkin, jos sitä tarkastellaan. Jos ala YTPPtä, niin yhtäältä se on vahva halu itsenäiseen toimintaan, EUn itsenäiseen rooliin. Ja totta kai sinällään ihan hyvä tai no voi olla huono, se on esiasia, eri asia. Mutta se on hyvin tärkeässä asemassa ja sen pitäisi olla tärkeässä asemassa. EU sinällä ei ole mikään epäitsekäs muitauttava järjestö. Mutta kuitenkin mm, kun ajatellaan ristiriitaa poliittisissa lausunnoissa, tai mitä puheissa on sanottu, niin sitä on ainakin pidetty esillä, että halutaan lisää monikeskeisyyttä, vaikka se on nyt vähän jo loppumassa. Solanan puheessa tätä oli paljon esillä ja oikeastaan EUlla on myös oma roolinsa maailmalla ja se tukee myös maailman mittakaavan rakenteita, ennen kaikkea YKta etunenässä, jotta nämä organisaatiot olisivat myös vaikuttavampia omassa osassaan. Eli alusta lukien YTPP ei sattumavaraisesti tai epäitsekkässä mielessä, koska sitä myös ajettiin kovasti. EUn ystävät YKssa halusivat kytkeä YTPPn myös YK-roolin tukemiseen. Paljon siihen kiinnitetty huomiota. Yhtäältä halutaan vahvaa tukea YKlle, mutta toisaalta halutaan myös, että meillä olisi oma eri ääni kansainvälisessä turvallisuudessa. Joskus se voidaan kytkeä yhteen, joskus siellä ei ole yhteen sopivuutta. Voi tietenkin myös yhtä aikaa tukea YK EUta, kuten Kongossa ja Chadissakin 2008, mutta joskus on niin, että seuraamme voidaan sopia. Eli hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi jos ajatellaan eri voimavaroja YTPPssä, niin voi olla, että se myös sitten vie voimavaroja YK-instituutioilta, jotka ovat jo toiminnassa Yksi hyvä esimerkki tässä on, joka helposti unohtuu, ja käytän tätä myös pohjana, koska itse olin siinä hiukkasen mukana organisaatiossa, jos ajatellaan EUn taistelujoukkojen kehittäminen, niin se vei voimia puolestaan käytännössä EUn jäsenvaltion sitoutumisesta YKn prikaateihin YKn toimissa, ja sekin on hyvä pitää mielessä. Ja sitten, jos ajatellaan toista puolta, niin voidaan ajatella välillistäkin tukea EUlta YK tai peru, rauhanturvalmiselle. Tässä kollega Aleksander Matilar puhuu siitä vielä enemmän, en siitä sen enempään. Ja sitten, mikä oli menestystarina, vaikka voidaan ajatella, että se on pelkästään vain byrokratia, niin sitä ei pidä aliarvioida kuitenkaan, on muustakin kyse. Nimenomaan se, että saatiin aikaan hyvin vahva institutionaalinen puite itsenäiselle toiminnalle. Tässä on ihan samanlainen ollut Natossakin, noin institutionaalisesti se on hyvin vahvaa, operatiivisesti ja poliittisesta syystä se ei toimi oikein, mutta jos ajatellaan YK ja EUta, niin siellä on paljon hyviä tapaamisia. Ajatellaanpa esimerkiksi ohjauskomiteoita Brysselissä säännöllisesti tavataan New Yorkissa puolen vuoden päästä sitten 2003 jo, jos ajatellaan myös yhteyshenkilöitä ensi kertaa 2012 meillä on yhteyshenkilöitä, jotka ovat Brysselissä ihan täysipäiväisessä työssä niin, että pitävät yhteyksiä sekä NATOon että EU-hun. Ja sitten ei pidä unohtaa myös, että meillä on pitkälle menevä toimintaohjelma. Siihen meni kaksi ja puoli vuotta saada aikaa neuvotteluissa ja nyt se on hyväksytty EUn toimielimissä EU ja YK kesken. Eli tavallaan tämä on nyt sitä institutionaalista menestystarinaa, eikä sitä pidä aliarvioida. Totta kai voi väittää, että no niin, se on vain virkavaltaisuutta, pelkkää paperia, niin kuin mikä muu tahansa, mutta se on kuitenkin pitkän prosessin päätepiste, ja se alkoi jo 90-luvun lopulla, ja vasta pääsi vauhtiin. Väittäisin, että tämä on kaikkein vahvin institutionalisoitu suhde rauhanturvaamisessa kahden järjestön kesken. Operatiivisella puolella puolestaan on jotain menestystä saavutettu sielläkin. Siellä on varmaan jotain opittavaa, jos syytä olla toiveikaskin tämän vuoksi. Ensinnäkin meillä on eurooppalainen sitoutuminen ainakin 29 ollut Schirbrek-prikaatiin. 16-23 jäsenvaltiosta tässä prikaatissa oli siis Euroopan unionin jäsenvaltioita. Pohjoismaat tukesivat, tukivat vahvasti tätä. Tuossa politiikka vähän nyt sitten muuttanut suuntaan johtuen eurooppalaisten taistelu joukkojen aseman ja väitetään, että ne ovat vieneet voimavaroja myös sitten Shirbrigiltä. Ehkä on hyvä pitää mielessä, että jos on samantyyppisiä rakenteita muissa organisaatioissa, täytyy miettiä synergia yhteensopivuutta. Mainitsin jo nämä toimintamuodot. Me, tässä on paljon opittavaa monista järjestöistä että on pyritty oppimaan myös menneestä hyvistä käytänteistä. Tässä paljon on yhteistä koulutusta, suunnittelua, eli sekin on korkealla tasolla ja institutionalisoitua. Mutta niin ikään on hyvä pitää mielessä, että sitten 2009, eikä mikään ihan sattuma sekään muuten, 2009, no nyt tässä YTPP menetti asemaansa painopisteiden luettelossa – Tavallaan silloin CTPP muuttui ikään kuin kevytversioksi. Eli siitä syystä tässä myös mentiin askeleissa taaksepäin suhteessa YKHkin. Eli jos ajatellaan tätä kevyt yhteistyötä, siinä on enemmän kyse kapasiteettirakentamisesta. Ja sitten jos ajatellaan laajempia operatiivisia hankkeita, niin ne ovat nyt menneen talven lumia. Ehkä on hyvä miettiä tätäkin, jos halutaan tähän saada uutta henkeä. Tästä on paljon opittu, mutta ehkä vielä enemmänkin voitaisiin oppia vielä rehellisemmin siitä, mikä toimi, mikä ei kahden toiminnan järjestön kesken. Moving to the failures. No sitten ehkä epäonnistumiset on vähän vahva sana, mutta ehkä ne on haasteita, mutta kun, parempi kutsua oikealla termillä tätäkin. Ensinnäkin, että vaikka on syvälle päästetty institutionaalisesti, niin sitä ei vastaa vielä yhtä vahva operatiivisuus. Paljon on aloitteita, hankkeita, paperia, aikaan uhrattu virkamiesten kesken, mutta ei se oikeastaan ole vielä johtanut, ajatellaan neljä viimeistä vuotta, vahvempaan suoran operatiiviseen tukeen tällä saralla. Niin ikään, mikä on meidän suunnitelmamme täällä? Yksi asia on käydä neuvotteluja virkakoneistojen kesken josta suunnitelmasta, mutta eri asia on sitten, että siellä on tärkeitä jäsenvaltioita mukana, joilla vielä on jotain voimavaroja tarjottavanaan toimintasuunnitelmaa varten. Nyt mielestäni ei ole nähtävissä, että merkittävät jäsenvaltiot olisivat myös korostamassa tätä sen enempää, tätä YTPP-toimintasuunnitelmaa, kuten sitten päätettiin viime vuonna. EUn tuki YKlle voi olla aika valikoivaa, sitä paitsi siellä on ristivetoa EUn näkyvyyden kanssa, miten se haluaa omin neuvon toimia ja haluaako se auttaa YK. Se luo jännitteitä tietenkin, mä ajatellen EUn kansainvälistä roolia. Usein puhe vain hyvistä käytänteistä. Ja siinä tavallaan menetetään yksi hyvä mahdollisuus näiden järjestöjen kesken, joita voitaisiin tukea Afrikan unioniakin. Ja Shripbrik on yksi esimerkki siitä tästä minuutin verran vähän enemmän. Because that's often forgotten. Nimittäin tämä unohtuu joskus, kun puhutaan yhteistyöstä organisaatioiden kesken, niin tässä on hyviä pitkälle menneitä menestystarinoita. Voi olla, että se on vähemmän tunnettua. Shirbrig luotiin Tanskan, Alankomaita ja Kanadan keske Ruandan ja Srebrenican ja Somalian jälkeen, jotta pystyttäisiin estämään kansanmurhien syntyminen uudelleen. Tässä tarvitaan valmiuksien valmistamista, joita on YK on käytössä, pelkästään sen käytössä, että voidaan nopeasti puuttua kansanmurhatapauksissa. Eli, eli teko syy, siltä syyn, että ei ole välinettä, niin se ei ole hyväksyttävissä enää. 43 artiklassa YK on peruskirjassa ja myös 45 on maininta YK on sotilasvalmiuksista, sitä ei ole käytännössä toteutettu, koska tässä on paljon kilpailuasennetta myös. Mutta nyt Shirbrek on yksi esimerkki siitä, ja EU, varsinkin pohjoismaat, olivat tätä perustamassa etunenässä. Shirbrek myös hyväkseen kuutta rauhanturvallisuusoperaatiota kaikki Afrikan mantereella ja oli kyse myös kapasiteetin rakentamisesta. Se oli mallina myös Afrikan joukkoille. 2005 päätettiin, että Afrikan unionissa otetaan mallia tästä lähettiläskuisteita tästä paljon enemmän kuin minä tiedänkään ja missä vaiheessa nyt ollaan. Shirbrick aloitti valmiuksien rakentamisen, jotta voidaan auttaa myös Afrikan unionin voimia. Valitettavasti 2009 Shiprik suljettiin. harvoista esimerkistä, josta yksi organisaatiohanke kuihtuu. Usein tässä menee pitkä aikaa, mutta tässä tapauksessa se vain suljettiin monista syistä. Aika ei ole nyt siihen mennä täällä. Mutta yksi syy varmasti oli se, että Euroopan unioni oli kolmikantaisesti sitoutunut NATOon, eu ja sitten myös YKhon. Näiden kolmen organisaation kesken yleensä on kyse sitten YK joukko, joka tässä häviää. Mutta ei pitäisi kuitenkaan tehdä suhtaan liian kielteisesti. Kyllä tässä on paljon myös mahdollisuuksia, johon tarttua vielä tämän pohjalta. Valmiuksen rakentaminen suhteessa Afrikan unionin yhdessä YK on kanssa kuulin, että tässä on tällaista kolmikantaa syntymässä Afrikan unionin, YK ja EUn kesken. Mutta mitä tästä myös voidaan oppia on se, että voimavarat ovat rajalliset. Ja joskus tässä vain puututaan yhteen puoleen ja että jos ollaan yhden organisaation kanssa tekemisissä, niin sitten toinen kärsii. On kyse poliittisesta painopisteestä myös. Siltä osin ketä tuetaan viime kädessä. Lopuksi, mitä ongelmia tässä vielä on jäljellä? Ajatellen EU-tukia YK rauhanturvalliselle. Totta kai edelleen on olemassa skeptisismiä YK komentojärjestelmää kohtaan. Sitä on uudistettu ja muutettu. Nyt täytyy olla vain tietoisempi siitä, missä mennään. Mitä yksityiskohtaisia ongelmia vielä saattaa olla olemassa? Totta kai ongelmia vielä on olemassa. Niin, on puututtava rehellisesti. Edistystä on kuitenkin saavutettu. Eikä tämä ole mikään tekosyyt ja alibi sille, että pitäydytään sitoutumisesta YK on rauhanturvaamiseen. Totta kai meillä on kompromissikin UNIFIL 2 järjestely esimerkiksi. Siellä on Euroopan unionin solu myös YK on turvaamis, rauhanturvaamisyksiköissä, YK, mutta YK sitä pidettiin vähän holhuavana ja aika erikoisena järjestelynäkin kertaluonteisena. Joko YK on kautta hoidetaan rauhanturvaaminen tai sitten EUn kautta, mutta ei voi ajatella, että jälleen kerran ollaan tilanteessa, jossa EU-solu tautuu ikään kuin YK on. Ainakin se rauhoittelee EUn mieliä, että se palaa myös operatiivisen puoleen mukaan. Ja sitten poliittinen tahto, valtuudet, niistä käydään keskustella YKssa, turvallisuusneuvostossa, Täytyy miettiä tarkemmin valtuuksia, turvallisuus. Neuvosto täytyy olla enemmän myös mukana koko prosessin osalta. Ei pidä unohtaa kuitenkin, kun sanotaan YK, niin totta kai siellä on turvallisuudesta kaksi pysyvää jäsentä, myös EU-sta, yhdistetty kuningaskunta ja Ranska. Eli kyllä se koskee myös Eurooppaa, Eli pitää EUnkin toimia YKssa. Totta kai tässä on myös mustasukkaisuutta YK ja EUn keskenkin, jos ajatellaan mikä on organisaation asema kansallisesti, tämä koskee myös Afrikan unionin NATOa ja muita organisaatioita, mikä on niiden alueelliset yhteisönsä. Eli tällaista kilpailutilannetta syntyy, mutta kyllä nekin voidaan ratkaista. Kilpailua ehkä on, tässä esittelijä mainitsikin jo aluksi jotain siitä, että aina on puhetta raasta, YK myös taistelee, EU taistelee myös oman YTPPn osalta, Kiinan kriisinhallinnon osalta. Sielläkin on vielä puutteita, että saadaan joukkoja YK puolelta sinne toisin sanoen. Ilmapereet oli ihan kaikkein paras voimavarojen haalimiseksi. Eli tässä unohdetaan muut organisaatiot. Sekin on poliittinen valinta, joka on tehtävä. Tämän lisäksi edelleen on e eurooppalaisten kesken mieluummin kallistua Naton suuntaan, koska eurooppalaisilla on enemmän vaikutusvaltaa siellä, enemmän kuin YKssa siis, paitsi turvallisuusneuvostossa, mutta ajatellaanpa rauhanturamisjoukkojen tukijoita. Bangladesh, Pakistan, Intia lähinnä ovat YKssa enemmän vaikutusvaltaisempia. Tästä syystä edelleen kallistuttu on länsimaiseen tyyliin järjestäytymisessä. Vielä lopuksi 2014. Onko tämä nyt tämä ainutlaatuinen tilaisuus miettiä uudelleen paluuta EU-rauhanturvaamiseen? Jos ajatellaan YK puolella, niin olettamuksena on, että ISAF, joka on kuitenkin kaikkein suurin sodan jälkeinen sitoutuminen ollut, joka on vienyt eniten myös voimavaroja Natossa ja EUssa, kun se kuihtuu, niin nyt ajatellaan niin, että Euroopan armeijat voivat sitoutua mukaan muihin hankkeisiin nyt. Aika selvää on myös se, että nyt YTPP on laskusuunnassa, ei enää ole niin laajoja missioita tai niin monta kuin oli Solanan kaudella. Nyt on kyse pelkästä kattavammasta lähestymistavasta valmiuksien rakentamisesta. Oikeastaan jäl- vain pienempi jalanjälki ja siksi armeija täytyy kouluttaa ja rauhanturvaminen ja sinällään nähneen ihan hyvänä joukkojen käyttönä myös koulutuksen säilyttämiseksi, niin voi olla, että tässä on yksi hyvä tilaisuus, että jotkut maat miettivät vahvempaa sitoutumista. Tästä on muita pienempiä maita, varsinkin pohjoisen suunnat, jotka ovat vakaasti miettimässä, miten ne voisivat antaa oman panoksensa, ehkä miettiä omaa markkinarakoaan, esimerkiksi logistiikkaa, helikoptereita ja niin edelleen. Sitten vielä on avoimia kysymyksiä. Ensinnäkin YK on valmiudet, ei ole kyse pelkästään, miten EU voi tarjota valmiuksia YKlle, vaan mitä valmiuksia on EUssa, jos se haluaa vahvassa osassa. Valmiudet, valmiudet, valmiudet on aina kompastuskivi. Malissakin se on nähty. YKlla on läsnäolo aika vahva ollut siellä. Ehkä siellä olisi voitu olla vahvemminkin läsnä. Nyt tässä tarvitaan poliittista vuoropuhelua myös esimerkiksi komennon ja valvonnan osalta. Ja sitten EUlla voisi olla enemmän sanasia myös New Yorkissa ja täytyy miettiä myös toimintasuunnitelmaa. Ja lopuksi, mitä parlamentti voi tehdä? No totta kai kaikki tämä riippuu itse parlamentista ja siitä, minkä osan se omi itselleen turvaamisessa – Enemmän vuoropuhelua voitaisiin harjoittaa myös parlamentin suunnalta DPKOn kanssa, varsinkin yhteyshenkilöiden kanssa. Kahdeksan vuotta siihen meni, se on hyödyllinen väline myös, että voidaan olla suoraan läsnä YK puolelta täällä Brysselissä. Täällä voidaan harjoittaa vuoropuhelua vielä enemmän, eikä pelkästään hoitaa sitä New Yorkissa. Ehkä tässä voitaisiin käydä keskustelua, mitä parlamentti voisi johtaa myös paluusta rauhanturvamiseen esimerkiksi ystäväpiirin puitteissa parlamentti voisi kuitenkin nostaa omaa ääntään, kun ajatellaan YTPn roolia. Mistä siinä on kyse? Koska viime kädessä kuitenkin se on tämän asiankin ytimessä, miten YK rauhanturvassa tuetaan. Tähän minä lopetan. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Kiitoksia kovasti, hyvä professori. Nyt antaisin puheenvuoron lähettiläs Quincylle. Uh, <coughs> thank you very much, uh, Mr. Chairman, Rapporteur, members of the uh, European... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä yritän hieman täydentää sitä, mitä edellinen puhuja Joachim sanoi erityisestikin YK roolista. Viittaan tässä nyt kumppanuuteen Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä lähinnä omassa puheenvuorossani erityisesti siinä, kun on kyse rauhasta ja turvallisuudesta. Mutta hieman taustaa ensin. Haluaisin painottaa, että kaikki mitä me teemme Afrikan unionin kanssa kuuluu yhteisen kumppanuuden otsakkeen alle. Kyse yhteisestä Afrikan ja EUn strategiasta, joka hyväksyttiin yhteisessä huippukokouksessa Lissabonissa 2007. Silloin tämä strategia laadittiin se vahvistettiin, uudistettiin vuonna 2010 Tripolissa. Ja seuraava huippukokous järjestetään Brysselissä huhtikuussa ensi vuonna. Nyt olemme aloittaneet jo ajatusten vaihdon jäsenvaltioiden ja Afrikan unionin kanssa siitä, millainen kumppanuussuhde tulee jatkossa valitsemaan, miten sitä kehitetään. Kyse on kahden maanosan välisestä kumppanuudesta. Meillä on tiettyjä rahoitusvälineitä käytössämme. Tärkein niistä on Euroopan kehitysrahasto ja Pohjois-Afrikkaa koskee myöskin ENPI-väline, naapuruskumppanuusohjelma. Ensi vuonna saadaan aikaan uusi väline, panafrikkalainen väline, joka ensimmäistä kertaa pystyy tarjoamaan meille väline, joka kattaa koko Afrikan, tämä PAP-väline, PAP-ohjelma. Lisäksi jäsenvaltiolla on kahdenvälisiäkin toimia eri Afrikan maiden kanssa. Strategia itse koostuu kahdeksasta temaattisesta yhteistyöalueesta, joilla kullakin omat tavoitteensa ja omat, omat toimintasuunnitelmansa. Siirryn heti kumppanuuteen numero yksi. Kyse on rauhan ja turvallisuuden kumppanuudesta. Haluaisin vain painottaa, että yksittäiset kumppanuudet linkittyvät toisiinsa. Ne kulkevat käsikädessä, varsinkin nämä kaksi ensimmäistä, jotka näette tässä, rauhaturvallisuus ja toisaalta demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet. Nämä ovat kaksi saman kokonaisuuden osaa. Ensi vuoden huhtikuun huippukokouksessa me ehdotamme afrikkalaisille kollegoillemme, että nämä kaksi kumppanuutta yhdistettäisiin rauhan ja demokratian kumppanuudeksi saman otsakkeen alle. Samalla tunnustettaisiin, että monien konfliktien syyt Afrikassa liittyvät hyvin selkeästi hallintoa koskeviin kysymyksiin. Sitten seuraava kaavakuva. Rauhan ja Turvallisuuden kumppanuus koostuu kolmesta tai pitäisi sisällään kolme tärkeää prioriteettia. Yksi niistä on edistää poliittista vuoropuhelua. Euroopan unionin ja Afrikan välillä löydetään yhteisiä kannanottoja ja pistetään täytäntöön yhteisiä ratkaisuja silloin, kun on kyse turvallisuuteen ja vakauteen liittyvistä haasteista. Käsitellään myöskin maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten terrorismia ja järjestäytyntä rikollisuutta, rahanpesua ja niin poispäin. Toinen seikka on se, että me pyrimme tukemaan Afrikkaa siinä, että Afrikan rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuuri APSA saataisiin tehtyä operatiiviseksi. Ja kolmas pyrkimys on antaa pysyvällä pohjalla rahoitusta Afrikka-vetoisille rauhan tukioperaatioille. Lisäksi meillä on Afrikan rauhan fasiliteetti, APF-väline kehitysrahaston alaisuudessa. Se on peräisin aimalta ajalta se luotiin jo vuonna 2004, tuo väline. Voin todeta, että se mitä tehdään Afrikan rauhan välineillä EDFn alaisuudessa on työtä, jota ei voida tehdä budjetin, normaali budjetin piirissä, koska oikeuden perusta on erilainen. EDFn kehitysraston sisällä ei voida tehdä samoja asioita, joita voidaan tehdä Euroopan unionin budjetin sisällä. Mikä sitten on tämä Afrikan rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuuri APSA? Kun OAUsta tuli Afrikan unioni vuonna 2002, sen lähestymistapa muuttui. Nyt puuttumattomuusperiaate muuttui pikemminkin, taikka välinpitämätös muiden asioista muuttui periaatteeksi, että ei puututa toisten asioihin. Lisäksi luotiin Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto, joka on kaikkein tärkein päätöksentekoelin rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Sen tukena on PSN sotilaskomitea. Lisäksi toimii viisaiden miesten paneeli, jossa on erittäin arvostettuja afrikkalaisia henkilöitä, jotka keskittyvät konfliktin ehkäisyyn ja sovitteluun. Lisäksi on perustettu tunnettu CEVS-väline, eli varhainen varoitusjärjestelmä, joka pyrkii ennalta tarkastelemaan mahdollisia konfliktipesäkkeitä. Kaikki nämä välineet toimivat tänä päivänä jo. Lisäksi on olemassa afrikkalaiset valmiusjoukot. Tämä on kuitenkin vasta kehitteillä. Ne joukko ei vielä tänä päivänä ole. Tarkoituksena on, että joukot olisivat operatiiviset vuonna 2015 viimeistään. Nämä joukot koostuisivat viidestä alueellisesta prikaatista, jossa kussakin on 5000 miestä, eli yhteensä 25 000 sotilasta, jotka voitaisiin nopeasti saattaa valmiustilaan. Ne olisivat valmiusjoukkoja. Ne saataisiin hyvin nopeasti paikalle esimerkiksi kriisitilanteissa. Nyt voin siirtyä seuraavaan, seuraavaan sivulle. Valtavasti rauha tulee kalliiksi. Tästä kaavakuvasta näette joitakin lukuja. 90. kehitysrahasto, Euroopan kehitysrahasto, antoi Afrikan rauhan fasiliteettia välintä varten yksi, karkeasti sanottuna yksi ja yksi neljäs osa miljardia euroa vuoden 2004 jälkeen 2013. Afrikan rauhan välintä varten vuodesta 2007 eteenpäin valmius järjestelmää varten on pieni summa rahaa, jolla pyritään auttamaan Afrikan unionin ja reagoimaan riittävän nopeasti silloin, kun on kyse konfliktin ehkäisystä tai sovittelutoimista. Tämä 70 miljoonaa rahoitetaan erilaisilla toimilla, erilaisten toimien kautta eri puolilla Afrikkaa. Lisäksi Tarkoituksena on saattaa APSA operatiiviseksi. Siinä on noin 130 miljoonaa. Tällä tuetaan Afrikan unionin ja alueisten järjestöjen institutionaalista kapasiteetin rakentamista, koulutusta. Ja lisäksi tuemme afrikkalaisten valmiusjoukkojen kehittämistä. Kaikkein merkittävin rahoituserä, yli miljardi, miltei 1,1 miljardia, on annettu afrikkalaisille rauhanturvaoperaatioille tai rauhantukioperaatioille. Tästä näette kaikkein merkittävimmät Afrikan unionin ja YK on rauhanturvaoperaatiot, jotka meneillään Afrikassa. Kaikkein tärkeimmät Afrikan unionin kannalta ovat AMISOM, toimet Somaliassa. Siellä on 17 000 miestä ja AFISMA, operaatio, joka meneillään Keski-Afrikan tasavallassa. Tällä hetkellä kentällä on alle 750 miestä. Lukumäärä nostaa yli 3600 lähikuukausia, mutta tätä ehdotusta vielä työstetään. Lisäksi on kahdeksan YK-vetoista rauhanturva- tai rauhantukioperaatiota meneillään. Yhteensä 84 000 miestä. Budjetti on yhteensä 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Amisomin ja Keski-Afrikan tasavallan operaatiot maksavat keskimäärin miljardi dollaria, joten 6,5 miljardia yhteensä afrikkalaisen rauhanturvaoperaation vuosittain. Tämä on valtava summa rahaa. Vertailukohdaksi voin todeta, että Afrikan unionin komission budjetti tälle vuodelle, hallinnollinen budjetti, on alle 120 miljoonaa dollaria. Joten kyse on aivan suhteettoman suurista kustannuksista kun tarkastellaan Afrikan unionin oman kapasiteettia. Mitä sitten rauhanvälineestä voidaan maksaa? Periaatteessa emme voi suoraan maksaa sotilasmenoja tai ammuksia ja laitteistoa, mutta miesten kentälle saattaminen, lääketieteelliset kustannukset, sairaanhoito, palkat ja muuta voidaan kyllä maksaa. Ja myöskin sotilaiden päivärahat voidaan maksaa mukana olevien maiden tuella. YK antaa logistista tukea ja muut avunantajat, jotkut kahdenvälisesti, ovat myöskin mukana tässä työssä lähinnä Yhdysvallat. Lähinnä on kahdenvälisistä sopimuksista kyse niiden maiden kanssa, jotka tarjoavat joukkoja käyttöön. Tässä olen pyrkinyt näyttämään, minkälainen suhde valitsee YK, Afrikan unionin ja EUn välillä – AUn ja EUn välinen suhde toimii tämän A, rauhan ja kumppanuuden, rauhan ja turvallisuuden kumppanuuden AP, PSAn kautta. YK ja Afrikan unionin välillä valitsee myöskin kumppanussuhde Ja lisäksi tar- voidaan tarkastaa, kuinka YTPP-missioiden kautta voidaan täydentää YK-rauhanturva-operaatiota esimerkiksi marraskuussa 2019 vaalien yhteydessä voitiin yhteistyötä tehdä paljon tarkkailijan tarkkailijan tehtävissä. Tämä toimii oikein hyvin tämän suhde. Me olemme erittäin luotettu kumppani sekä Afrikan unionin että YK luottavat meihin. Yksi esimerkki tästä on se, että tällä hetkellä tehdään tai tarkastellaan Amisomin toimia. Väliraportti on tästä tulossa. Minun oman edustustoni sotilassa Neuvonantaja pyrittiin mukaan tuota välitarkastelua tekemään ja hän on ollut mittaisesti mukana keskusteluissa, mukana sen osalta, mihin suuntaan amisomia kannattaisi kehittää. Afrikan unionin työ toimii siten, että EUta pyydetään aina mukaan suunnitteluvaiheeseen jo aivan varhaisessa vaiheessa, kun AU suunnitelmia toimia. Emme toimi missään tyhjiössä. Niillä on kokonaisvaltainen holistinen lähestymistapa, joka koskee Afrikan sarvea esimerkiksi. Meillä on oma strategi Sahelia varten, Itäistä Kongoa varten ja Keski-Afrikan, Keski-Afrikan tasavaltaa varten. Voin antaa esimerkin ehkä Somaliasta. Annamme tai toimimme humanitaarisen avun alalla. Annamme kehitysapua ja turvallisuus, turvallisuuspuolella myöskin Amisomin minä mainitsinkin jo. Lisäksi EU antaa koulutusta ja kouluttaa somalia, somalilaisia turvallisuusjoukkoja. Jukab Nestor ohjelma viittaa merialan yhteistyöhön ja lisäksi on Atalanta-operaatio meneillään, jolla torjutaan merirosvoutta Somalian rannikolla. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa näihin toimiin ja hiljattain, kuten tiedätte, järjestettiin Somaliassa New Deal-konferenssi jossa pohdittiin sitä, miten kehitysavun puolella voitaisiin auttaa Somalian valtion rakentamisessa. 1,8 miljardia euroa saatiin kerättyä tukea tuon konferenssin yhteydessä tai tuinantolupauksia. Afrikan mantereella Afrikan unioni on avainasemassa afrikkalaisessa hallinnassa. Kun Afrikka puhuu yhdellä äänellä, muu maailma kuuntelee. Katsotaanpa vaikka Somaliaa tai Sudania. Siellä Afrikan unioni on määritellyt puitteet ja YK turvallisuusneuvosto on noudattanut juuri AU-näkemyksiä näissä kysymyksissä. Rauhan ja turvallisuuden neuvosto, joka toimii AUn alaisuudessa, on hyvin autoritäärinen elin, hyvin arvovaltainen sellainen. Mikäli jossakin maassa tehdään vallankaappaus Afrikassa, Otetaanpa vaikka esimerkiksi Mali, viime vuoden vallankaappaus. 24 sisällä Rauhan ja turvallisuuden neuvosto kokoontui ja tuomitsi vallankaappauksen 48 tuntia myöhemmin. Neuvosto kokoontui uudestaan ja erotti Malin Afrikan unionista. Sama tapahtui myöskin Guinea-Bissaun kanssa ja myöskin Egyptin suhteen ja Keski-Afrikan tasavallan suhteen on toimittu hyvin nopeasti ja ponekkaasti. AU toimii eri puolilla Afrikkaa. AU toimii aktiivisesti myöskin erilaisissa turvallisuusympäristöissä pakon edessä. Konfliktit Afrikassa ovat vähentyneet viimeisten 20 vuoden aikana tasaiseen tahtiin, mutta Sahelissa on ollut kansannousua itäisessä Kongossa niin ikään ja Somalia sanot levotonta. AUlla on hyvin vähän inhimillisiä ja rahoitusresursseja. Kuitenkin se on toiminut kaikissa näissä kriisitilanteissa samanaikaisesti. Ja tämä on hienoa toimintaa AUlta. Se on toiminut erittäin voimakkaasti johtajan roolissa. Kuitenkaan AU ei yksin pysty ratkaisemaan näitä välineitä. Rauhan väline on AU on omastakin mielestä erittäin tärkeä väline ja EU on tunnustanut sen yhden yhdeksi tärkeimmistä tukimuodoista. Valtavia haasteita on edessä. Amisom ja se tapa, jolla me tuemme sitä tänä vuonna, pitää sisällään noin 250 miljoonaa euroa. Me tuemme sitä 250 miljoonaa eurolla. Ja mikäli tarkastellaan tätä kehitysapu hankkeena. Tähän käytetään kehitysapua. Tämä on kaikkein suurin kehitysapuprojekti, joka Euroopalla on koskaan ollut missään päin maailmaa. Ja tämä on valtavan suuri taakka myöskin meille. Ja huolimatta kaikista ponnisteluista, meidän YK ja Yhdysvaltain ja muiden toimijoiden ponnisteluista, muutkin ovat mukana Afrikan union tässä tukemassa. Tilanne on sitten huolimatta vaikea. Toiseksi meidän täytyy pohtia vielä työnjakoa eri toimijoiden välillä. YK ja Afrikan unioni. Näiden välistä työnjakoa täytyy hieman parantaa. Afrikan rauhan välinettä pitää vielä pönkittää ja vahvistaa. Amisom, Amisomille annettu tuki Tukea on annettu nyt kuuden vuoden ajan ja todennäköistä on, että vielä kolme vuotta täytyy jatkaa tätä toimintaa. Me alun perin uskoimme, että Afrikka-vetoiset rauhanturva toimen tai operaatiot olisivat suhteellisen lyhytaikaisia ja sitten YK hoitaisi omalta osaltaan tehtävänsä tämän jälkeen, mutta Amisomin suhteen ei ole vielä voitu antaa vetovastuuta toiselle osapuolelle. Tämä on pit- pitkittynyt tämä tilanne. Hienosäätöä tarvitaan. Ja rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuuri APSA, sitä täytyy kehittää. Ja afrikkalaisia valmiusjoukkoja niin ikään ne täytyy tehdä operatiivisiksi niin pian kuin mahdollista. Olette voineet seurata esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallan tilannetta ja sen kehittämistä. Tilanne on vakava ja muuttuu pahemmaksi päivä päivältä ja on kestänyt aivan liian pitkään saada paikalle afrikkalaisia rauhan tukijoukkoja. Omalta osaltamme tärkeimmät haasteet liittyvät koordinaatioon ja johdonmukaisuuteen EUn eri toimien kohdalla, mutta myöskin niiden toimien osalta, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät. Vaikka koordinaatio olisi täydellistä, siitä huolimatta tosiasia on, että budjetit ja menettelyt löytyvät eri instrumenteista ja eri otsakkeista. Rahaa ei voida siirtää noin vain amisomista ja siirtää EUCAP Nestor operaatiolle tai koulutusmissiota varten tai piratismin merirosvoksen vastaista toimintaa varten. Meidän toimissamme on aukkoja ja meidän täytyy puolella parantaa tilannetta sekä täällä meidän suunnallamme sekä meidän suunnallamme että kentällä johdonmukaisuutta täytyy parantaa ja koordinaatiota. Jatkossa katsomme, että pääasialliset toimialueet ovat samat kuin tähänkin saakka, mutta haluaisin painottaa tässä tätä ensimmäistä seikkaa. Meidän täytyy keskittyä taruisen taakan jakamiseen. Afrikan maidenkin täytyy itse ottaa oma vastuunsa suuren luokan operaatioiden rahoittamisesta. Sama pätee YK ja myös muihin sekä uusiin että perinteisiin avunantajiin. Me täytyy pohtia myöskin kriisistä pääsystrategioita ja katsoa, mihin suuntaan me haluamme mennä ja mihin suuntaan Afrikka menee. Nämä ovat ne kolme aluetta, joilla me tulemme toimimaan. Kollegamme työstävät kymmenettä Euroopan kehitysrahasto, tai kymmenes kehitysrahasto kuluu umpeen vuoden lopussa ja vuonna 2015 vasta saadaan uusi kehitysrahasto. Ja tällä välillä on yksi vuosi tyhjää. Ja tämä tyhjö täytyy jollakin täyttää. Viimeisten päivien aikana Nairobin suunnalla on käyty sotaa Al-Shabaabia vastaan. Tämä ei ole yksittäinen tapaus, vaan olen varma, että vuonna 2014 ja tuon jälkeenkin Amisom tarvitsee lisää vahvistusta. Tässä herää erittäin vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitukseen. Mistä rahoitus tulee? Ja tämä vain tiedoksi niille, jotka ovat kiinnostuneita. Tämä on yhteinen verkkosivumme Afrikan unionin ja meidän työtämme voi seurata tuolta yhteiseltä verkkosivulta. Jos joku, jotakuta kiinnostaa, niin tämä verkkosivu on teidän käytettävissänne. Kiitos. Kiitoksia kovasti lähettiläs Queens. Seuraavaksi puheenvuoron saa tohtori Aleksander Mattila, olkaa hyvä. Dear Mr. Chairman, honorable... Arvoisa puheenjohtaja, jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan alkuun kiittää teitä kutsusta käyttää puheenvuoro päiväisessä tilaisuudessa. Olen valinnut otsakkeekseni varsin akateemisen aiheen. EUn välillisen roolin tai lähestymistavan rauhanturvaamiseen. Toivottavasti hyväksytte sen, että käsittelen tätä varsin akateemisesta näkökulmasta. Jaan puheenvuoroni kolmeen osaan. Alkuun selitän, mitä tarkoitan tällä välillisellä tai epäsuoralla lähestymistavalla. Yritän luonnostella, kuvailla sitä trendiä, suuntausta, josta puhun. Ja toiseksi Haluaisin esittää useampia selityksiä sille, mitä tällä hetkellä havaitsemme. Ja loppuun esitän kysymyksen, onko tässä kaikessa järkeä? Haluaisin huomauttaa myös, että tämänpäiväinen puheenvuoroni perustuu hyvin pitkälti sille työlle, jota olen tehnyt yhdessä kollegani Ester Marianin kanssa. Ja hän istuukin täällä salissa toisella puolella Tämä työ on osa tulevaa kirjaa, joka käsittelee rauhanturvausta Afrikassa. mitä puheitta, lähdetään liikkeelle. Välillinen lähestymistapa. Kun puhumme rauhan turvaamisesta, niin lienee oikeutettua todeta, että Euroopan unioni on aina täydentänyt muiden kansainvälisten organisaatioiden roolia. Onpa sitten kyseessä YK, NATO tai Afrikan unioni. Yhteistyö sinällään ei ole mitään uutta, mutta väittäisin kyllä, esittäisin argumentin, että työn jako on nyt muuttumassa. Ja näin ollen myös EUn operationaalinen rooli. Jos katsomme vanhempia EUn missioita YTPPn alaisuudessa, niin näette tässä vanhan lippuun merkin Kongonkin olisin, olisin voinut ottaa esimerkiksi vuodelta 2006, tai sitten kuvan YK-operaatiosta Etelä-Libanonista. Aikoinaanhan tässä operaatiossa mukana olivat pääasiassa eurooppalaiset sotilaat. Kaikissa näissä missioissa yhteistä on se, että niillä joko täydennettiin tai sitten korvattiin YK rauhanturvaajia – Kyseessä olivat poliittisesti vahvat mandaatit. Voiman käyttö sinällään delegoitiin mahdollisimman matalalle tasolle, eli yksittäiselle sotilaalle, taikka sitten operaation johtajalle esimerkiksi ilmaiskujen tapauksessa Chadissa. Näissä operaatioissa eurooppalaisilla sotilailla oli mahdollisuus toteuttaa todellakin ammattiosaamista. He olivat taktisesti liikkuvia ja toimivat teknologisesti edistyneellä tavalla. Heillä oli selvä dominoiva asema siinä taistelutilanteessa, jossa he toimivat. Ja näin ollen näin syntyi pelotevaikutus, joka sitten suoraan johti turvallisuuden parantumiseen. Jos vertailemme näitä vanhoja operaatioita. Uudempien, uudimpi, u, uusimpiin YTPP-hankkeisiin näette ne tässä oikealla. Eli Malin koulutus ja Sahelin alueen toimet. Toki voidaan katsoa myös Somalian koulutusmissiota ja Libyan toimia, kapasiteetin rakentamista Sahelin alueella ja Afrikan sarmessa. Kaikissa näissä uudemmissa ympäristöissä eurooppalaisilla joukoilla on ollut työsarkana nimenomaan kapasiteetin rakentaminen. Periaatteessa kyse on koulutusohjelman toteuttamisesta paikallisten kumppanien kanssa. Sen sijaan, että suoraan saataisiin tällä pelotevaikutuksella turvallisuushyötyä, niin nyt toimitaan epäsuorasti turvallisuusavun kautta tai tukemisen kautta. Tämä on viime vuosina ollut selkeä suuntaus. ne, jotka ovat kiinnostuneita strategisista tutkimuksista, varmasti olette jo ymmärtäneet, että olen lainannut tämän termin välillinen lähestymistapa Sir Basil Lilhaasilta, englantilaisilta sotilashistorioitsijoilta ja strategilta. Hän mainitsi, että strategialla pitää aina pyrkiä väistöliikkeeseen pikemminkin kuin taisteluun. Mä no, tarkoitan sitä, että välillinen lähestymistapa EU:ssa ssa suhteessa rauhanturvaamiseen ei niinkään pyri käyttämään äh, laajalti omia joukkojaan rauhanturvaamiseen, vaan pyrkii luomaan sellaisen tilanteen, jossa muut turvaavat rauhan. Voisin myös huomauttaa seurauksena siitä, mitä aiemmin todettiin kollegoiden puheenvuorossa, että tämä suuntaus kohti välillistä lähestymistapaa saa täydennystä myös sitä, että käytetään EUn rahoitusvälineitä. Afrikan rauhan välineestä on jo puhuttu pitkällisestikin edellisessä puheenvuorossa. EUn erikoisedustaja Alexander Rondos on ollut ylähuoneessa todistamassa ja todennut, että Al-Shabaabin vastainen sota on rahoitettu nimenomaan tätä kautta EUn välineellä. Jos ajattelemme tätä paradigmaa, niin voimme todeta myös, että välillinen lähestymistapa menee pidemmällekin kuin rauhan turvaamiseen tiukasti määriteltynä. Tietyt jäsenvaltiot, jos ne nyt päättäisivät suoraan rahoittaa Syyrian kapinallisia, niin tämäkin osoittaisi tämän suuntauksen etenemisestä. Minä olen tutkija ja totta kai olen kiinnostunut siitä, miten tätä suuntausta voidaan selittää. Oikeastaan meillä on kuusi mahdollista selitysvaihtoehtoa, joita haluan nyt kuvailla. Jotkut niistä ovat sidoksissa voimakkaasti toisiinsa ja ne eivät millään muotoa sulje toisiaan pois. Huomauttaisin, että tämä on järkevää, kun ajatellaan paikallista omistajuutta, sitä, että käsitellään afrikkalaisia ongelmia afrikkalaisittain, afrikkalaisen ratkaisuin. Toiseksi täytyy ajatella kustannustehokkuutta. Kapasiteetin rakentamismissiot ovat huomattavasti halvempia kuin vanhemmat rauhan turvaamisoperaatiot. Siviilikapasiteetti ja sen rakentaminen omaa vuosibudjetin, joka on noin 10-20 miljoonaa euroa. Ja Chadin operaatio, joka suinkaan ei ole suuremmasta päästä, taas maksoi noin miljardi euroa jos ajatellaan Libyaa esimerkkinä, ne voi pohtia, pohtia, että miksi Euroopan unioni keskittyy pelkästään rajaa turvaamiseen. Kuka tahansa sota-asiantuntija voi todeta, että jos Libyassa halutaan rauhaa turvata, niin kyllähän se asettaa tiettyjä vaatimuksia toiminnalle. Noin 30 000 miestä ja kenties jopa 120 000 miestä tarvittaisiin paikan päälle. Ja kukaan poliittisella tasolla ei tietenkään halua tällaisia pyyntöjä olla vastaanottamassa, kun ajatellaan, kuinka paljon miehiä lähetettäisiin paikan päälle. Kolmas selitys liittyy pitkän aikavälin kestävyyteen. Kun puhutaan vanhoista operaatioista, niin aivan tietoisesti korostin pelotevaikutusta, joka on tämän strategisen logiikan taustalla – Pelote toimii vain niin kauan kuin sotilaallinen uhka on uskottava ja, ja näkyvä, läsnä oleva. Sitä ei voida ylläpitää loputtomiin. Kapasiteetin rakentamismissioissa on, on tämä kevyempi jalanjälki, vaikkakin pidempi jalanjälki. Niillä voidaan tarjota äh, jonkinlainen osallistuminen ja kestävyys pitkällä aikavälillä, mutta kustannukset ovat kuitenkin rajalliset. Halutaan olla siis mukana halutaan sitoutua ratkaisuun, halutaan heiluttaa EUn lippua, mutta tämä on kuitenkin se halvi vaihtoehto. Neljäs mahdollinen selitys, johon voi törmätä myös kirjallisuudessa tällä alalla, on se, että on kasvava tietoisuus siitä, että nousevien valtioiden talousintressit Afrikassa ja muuallakin ovat jossain määrin myös strategisia luonteeltaan yhä kasvavimmassa määrin. Tästä näkökulmasta voi todeta, että kenties on järkevää äh, nämä vakauttamistoimet äh, antaa ikään kuin alihankintana muille niin, että voidaan sitten itse investoida äh, korkean tekniikan sotilasvälineistöön. Tällaista kehitystä varmasti nähdään yhä enemmän lähivuosina. Ja viides selitysvaihtoehto, johon haluaisin kiinnittää ne on seikka, josta kollega Louis Simon on kirjoittanut hyvin laajasti. Kapasiteetin rakentaminen on oikeastaan ainut toimi, johon eurooppalaiset enää pystyvät ja josta eurooppalaiset pystyvät pääsemään sopimukseen. Toki voisi myös huomauttaa, että Euroopan tuki, silloin kun Ranska käynnisti operaatio Servalinsa, näytti olevan varsin rajallista ainakin kun ajatellaan Pariisin näkökulmasta asiaa. Ja Sahelin kriisin kehitys oli ikään kuin edennyt hidastetulla tahdilla jo useamman vuoden ajan. Ja viimeisin ratkaisu, selitysvaihtoehto olisi kriisinhallinnan loppu. Jos ryhdymme seuraavaan kalvoon, niin voin antaa tästä hieman numeroita tueksi. Näette tässä kuvan, jossa näytetään EUn osallistuminen monenvälisiin rauhanturva- ja vakauttamisoperaatioihin, onpa sitten kyse YK, Naton tai EUn operaatioista, niin nämä kaikki on tässä laskettu yhteen. Mutta ihan vain tiedoksenne, että tässä ei ole mukana kansallisia operaatioita eikä koalitioiden operaatioita. Eli monenväliset operaatiot ovat mukana tässä tilastossa. Näette tietysti tästä, että varsin marginaalinen trendi on ollut kyseessä sodan jälkeen, mutta sitten Jugoslavian hajoamisen jälkeen tämä on, on laajentunut. Ja ensimmäinen huippu on sitten Kosovon kriisin kohdalla – ja toinen huippukohta vuonna 2009 ISAF-operaation, Afganistanin operaation laajentamisen kohdalla. Ja sitten on trendi alaspäin tästä ajankohdasta jälkeenpäin. Tämä kaikki liittyy siihen, että Euroopan jäsenvaltiot toimivat äh, julkisen rahoituksen rajoitteiden suhteen ja myös geopoliittinen ympäristö on vaikuttanut tähän sotilaallisen kriisin hallinnan ja vakauttamisen buumi tapahtui silloin, kun Yhdysvallat oli hegemonia-asemassa. Ja jos tämä kausi nyt on muuttumassa, haittumassa ikään kuin, niin turvallisuusparadigmakin voi muuttua sen mukaisesti. Lupasin, että loppuun esittäisin kysymyksen siitä, onko tämä välillinen lähestymistapa järkevä? Vastaisin kyllä, mutta toki tähän liittyy tiettyjä ehtoja. Listaan niitä tässä kolme. Lyhyesti sanottuna, kun keskitytään siihen, että mahdollistetaan rauhanturvaaminen muiden toimijoiden taholta, on aivan strategisesti järkevää, koska se mahdollistaa sen, että eurooppalaiset voivat olla mukana rauhanturvaamistyössä ja samanaikaisesti välttää liiallista laajentumista tai liiallista venymistä. Eli tämä on on tiukkoina aikoina mahdollinen halpa vaihtoehto. Usein kuitenkin kapasiteetin rakentaminen on, on varsin pieninä annoksina annosteltu toimi. Tarvitaan esimerkiksi koulutustoimia ja ne vaativat resursseja, mutta kuinka paljon? Usein sitten toteutetaan vain jonkinlaista toiveajattelua. Voi olla toki, että Euroopan unionin lippu pystytetään konfliktialueelle lähettämällä 50 neuvonantajaa, mutta se todennäköisesti ei dramaattisesti vaikuta konfliktin dynamiikkaan tai pysäytä käynnissä olevaa kriisiä. Toinen ehto on se, että jos lähdetään sille tielle, että luodaan pätevämpiä paikallisia turvallisuusviranomaisia, joukkoja, niin täytyy muistaa se, että poliisijoukot tai armeija, joka on pätevä, muodostaa tavallaan aina kaksiteräisen miekan. He eivät välttämättä aina noudata legitiimiä demokraattista politiikkaa. Kaikkea ei voi aina valvoa ja hallita. Paikallisten joukkojen vahvistaminen voi toki kääntyä myös itseään vastaan. Yhdysvallat on syytänyt valtavasti rahaa Egyptin armeijan äh, hankintoihin, mutta minkälaista vaikutusvaltaa tällä sitten oikein ostetaan? Vastaus ei ole niinkään selvä. Jos ajatellaan, että tämä olisi vain amerikkalainen ongelma, niin äh, katsokaapa ulkosuhdehallinnon sivuja ja sieltä äh, menneitä operaatioita. Jos klikkaatte EUn Guinea-Bissaun missio kohtaan, niin sitten sieltä tuleekin viesti, että osoite oli väärä tai vanhentunut. Minä itse epäilevänä tutkijana vain mietin, että onko tämä pelkkää sattumaa. No lopuksi on myös se vaara, että erehdymme pitämään kapasiteetin rakentamista todellisena toimintana. Joskus kapasiteetin rakentaminen voi olla aivan validi vaihtoehto, mutta jos on tosi kyseessä aivan rajan takana ja pitää suojella Euroopan rajoja ja intressejä ja arvoja, niin tämä voi vaatia suoraa lähestymistapaa. Tästä syystä onkin tärkeää, että valinta on todella valinta, on varavalita. Ja emme erikoistu kapasiteetin rakentamiseen sen takia, että se on ainut, mihin me kykenemme. Loppu sanana vielä Loppukanettina kiinnittäisin huomionne tulevaan neuvoston kokoukseen joulukuussa. Siellä varmasti pääkysymys, joka pitää mielessä, on se, että tällä hetkellä Euroopan armeijoita, sotilasjoukkoja on nyt venytetty äärimmilleen joskus katkeamispisteeseen saakka. Jos tämä vapaa pudotus jatkuu, niin onko minkälaista kapasiteettia enää jäljellä? Silloin poliitikoilla ei enää ole minkäänlaisia vaihtoehtoja, jos asiat ristäytyvät käsistä. Kiitos. Kiitoksia Kuvasti herra Laar. Herra Van Orden, ehkä te haluatte kommentoida tätä. Onko teillä jotain kysyttävää ehkä kommentoitavaa? No, I, I found it... Ei, minä pidin tätä kaikkia aivan uskomattoman kiehtovana, kaikkia kolmea puheenvuoroa. Sen verran kuitenkin toteaisin, että herra Matelar, pidin kovasti teidän alustuksestanne, mutta mikä tässä mielenkiintoista on, on se, että ikään kuin, jos on nyt pudotus tapahtunut EUn halukkuudessa osallistua paikan päällä operaatioihin – niin ei kyllä kuvittelisi, kun kuuntelee keskusteluja täällä, jos ajatellaan ylipäätään EU-toimielimissä. Nimittäin, jos ajatellaan mikä on sellainen tilanne ja puolestaan retoriikka, niin eivät oikein ole kohdanneet toinen toisiaan. EUn sotilaallinen kunnianhimo on retorisesti kyllä vahvaa. Siksi haluttiin myös niin kutsuttu puolustusneuvosto aikaan, joulukuussa. se tilanne on tyystin toisenlainen, jokainen teistä omalla tavallaan, tahallisesti tai tahattomasti. Olette antaneet paljon ajattelemisen aihetta. Kaikki tässä ajavat kuitenkin jotain EUn sotilaallista osaa, niin viittaa myös teidän kuuteen selitykseenne välilliselle lähestymistavalle – Yksi sieltä unohtui kuitenkin, jos ajatellaan tätä, kun sotilasoperaatioiden jatkuvien uhrien määrää, mikä on niin yleinen mielipide meidän maissamme, se on kyllä hyvin allerginen uhreille. Jos vältetään omilta uhreilta, auttaa muita tekemään ilman, että omia menee, niin hyvä niin. Ehkä tässä yksi selitys lisää. Miksi EU on mukana rajahallinnassa Libyassa eikä sen täysimittaisemmin. Kukaan ei halunnut meitä sinne sen voimaperäisenä. Me aivan epätoivoisesti pyrimme löytämään edes jotain sotilaallista toimintakykyä, mutta kukaan ei halunnut meitä sinne. Eli oikeastaan teille kaikille esittäisin seuraavan kysymyksen. Kun mitä mielessä kaikki tämä kuultu, niin mikä teidän mielestänne olisi kaikkien hyödyllisintä, mitä Euroopan unioni voisi tehdä? Jos unohdetaan retoriikka, tavoitteet, maailman mittaluokan toimijana, EUn armeija, unohdetaan se nyt hetkeksi. Jos EU haluaisi jotain hyödyllistä todellakin saada aikaan, rauhan tukijana YK Afrikan unionissa, mikä olisi kaikkein hyödyllisintä? Rahaako vain? Kiitoksia herra Van Olden. No niin, sitten seuraavaksi herra Fisas, haluatteko te sanoa jotain? Kiitos. Kaller. Herra Galler. Jan Gomez. Rova Gomez. Thank you for the... Kiitoksia erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Kun ensimmäistä kertaa kävin parlamentissa vuonna 2004, oli meneillään Darfurin tapahtumat, Darfurin kriisi. Tuon jälkeen on saatu merkittävää edistystä aikaan elokuusta 2004 tarvitsisi 150 sotilasta, jotka pyrkivät luomaan jonkinlaisia, jonkinlaista afrikkalaista operaatiota tyhjästä eurooppalaisten tuella. Tuon operaation rakenteita toimitti EU ja nyt sitten Amisomilla on 17 000 miestä käytössä tällä hetkellä, joten hyvin paljon on tapahtunut tällä välin. Euroopan unioni on pystynyt tämän kumppanuuden kautta, joka silloin Afrikan unionin suuntaan saman aikaan edistystä. Uusia ongelmia ja uusia haasteita syntyy kuitenkin jatkuvasti. Ongelmia tulee ja ne pysyvät. Johdonmukainen lähestymistapa edellyttää poliittista tahtoa. Me kaikki toivomme, että ne terroristit, jotka tekivät tämän hirvittävän teon Keniassa, eivät olleet saaneet koulutusta näiden toimien kautta. Puhuja mainitsi tämän poliittisen lähestymistavan. Kiina, Kiina Pissaussa me vetä, vedimme joukkomme pois silloin, kun sitä olisi pitänyt pikemminkin vahvistaa tätä toimintaa ja suuntaista uudella tavalla. Afrikan unioni tuomitsi kannan tämän vallankaappauksen, mutta sitten EKVassa suhtautu myötämielisesti näihin vallankaappauksen tekijöihin sen vuoksi, että tässä on kyseessä myöskin Nigeria ja joku toinen valtio. Kaikilla on oman tenttärensä. Kinäbissaussa on nyt sitten nähty terroristiverkostoja, jotka tekevät yhteistyötä rikollisjoukkojen kanssa ja sitten ensi vuonna Panavan kanavaa, kun lainetaan, niin siellä Kiinan lahdella on jo merirosvoja valmiina. EU-Afrikka yhteistyön piirissä pohtia jo, mitä täytyy tehdä, jotta Kiinan lahden turvallisuus voidaan taata. Nämä ovat suuri haasteet ei pelkästään afrikkalaisille, vaan myöskin meille. Libyasta sitten. Olen samaa mieltä. Kerrankin minä olen samaa mieltä sinun kanssasi, Geoffrey. On aivan totta, että kukaan ei halunnut, että EU ryhtyisi YTPP-toimiin Libyassa. Rajaturvallisuutta käsittelevä YTPP-missio on nyt pistetty pystyyn, mutta tämä on liian vähän liian myöhään. Kunnollinen, kunnon armeija, kunnolliset poliisivoimat olisi pitänyt kouluttaa jo aikaa sitten. Turvallisuudesta tai turvattomuudesta vastaavat nyt puolisotilaiset joukot, meidän jäsenvaltiomme, haluaisivat jatkaa niin kuin mitä ei se tapahtunutkaan. Ne eivät he halunnut koordinoida YTPP toimien, koska he halusivat edelleenkin myydä laitteitaan ja tavaroitaan maalle saman tapaan kuin ne myivät tavaroita Gaddafille. Nyt siksi ei ole kyse alueellisesta afrikkalaisesta turvallisuudesta tai libyalaisia asioita tällä hetkellä Syyriassakin, vaan kyse on myöskin meidän turvallisuudestamme. Libyalaiset ovat nyt kääntyneet Naton puoleen ja, ja Natossa ovat mukana samaiset Euroopan maata. Ja ne nyt, niitä nyt peräänkulutetaan tekemätäkin, joten kyse pelkästään rahasta, koska nämä maat, jotka ovat mukana noissa toimissa Naton joutuvat maksamaan aivan yhtä lailla. Olipa sitten kyse Naton toimista tai Euroopan unionin YTPP-toimista. Esittäisin kysymyksen lähettiläs Quinsille. Mikä Afrikan unionin näkemys on tällaisesta Naton mukaantulosta, välintulosta? Libyan hallitus on virallisesti pyytänyt tätä epätoivoissaan, koska EUlta ei saatu mitään vastausta. Pitääkö tämä paikkaansa sitten vielä malista? Mali on tietystikin yksi esimerkki. En, useat jäsenvaltiota myötävaikuttavat siihen, että joukkoja saatiin paikalle. Onko tämä teidän näkemyksenne myöskin, että ihmisen, ihmisenkin menetyksiltä vältyttiin tällä tavalla? Euroopan parlamentti suosittelee lukuisissa kertomuksissa ja mietinnössä, mukaan ottaen Janukon mietinnössä, nyt tämän tyyppisiä toimia. Entä sitten toimintasäännöt? Nyt on enemmän alihankinta, ei pelkästään afrikkalaisten joukkojen kohdalla, jotka välttämättä ole valmiita kansallisten toimien kautta, vaan myöskin yksittäiset ja turvallisuusalan järjestöt ovat mukana tai yritykset ovat mukana. Miten me voimme välttyä siltä, että ihmisoikeusloukkauksilta ja aseiden leviämiseltä, käsiaseiden leviämiseltä ja muiden jopa joukkotuhaseiden leviämiseltä. Miten tällaista voidaan estyä? Fissa. Kiitoksia sitten herra Fissa. Kiitoksia kovasti. Minä olen esittelijänä lausunnossa yhteistyövaliokunnassa tässä samassa teemassa. Totta kai olen kiitollinen alustajille näin erinomaisista puheenvuoroista. Minä esittäisin kysymyksen ennen kaikkea herra Matelaarille – mutta muillekin. Puhutte siitä, että se mitä tässä nyt tehdään Euroopan puolesta on lähinnä kouluttaa Afrikan joukkoja. Milloin te uskotte, että saadaan aikaan afrikkalainen armeija, joka pystyisi kantamaan vastuun ennaltaehkäisystä konfliktien osalta Afrikassa? Toisin sanoen, yksi asia on tietenkin, että aina kouluttaa, antaa tietoa, mutta minä pelkään pahoin, että tämä menee aika pitkä taivaalle, niin kuin se on afrikkalainen armeija. Kun ajatellaan eurooppalaisia joukkoja, NATO, YK, EU, nekin aina sitten ovat siellä paikan päällä läsnä. Ajatellaan Malia, oli kyse ranskalaisista joukoista, sitten tuli YKkin, Ranska toki edelleen mukana vähän eri kypärällä. Milloin afrikkalaiset sitten ovat valmiita kantamaan vastuun omasta kohtalostaan. Kiitos. Kiitoksia, herra Galler. Ja, vielen dank, herra Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän toimimme Afrikan unionin kanssa ja yhteistyömme AUn kanssa. Sanon myöskin tämän valtuuskunnan puheenjohtajan, joka vastaa suhteesta Pan-Afrikan yleiskokoukseen, toteaisin, että nämä kahdeksan kumppanuutta, jotka mainittiin, kun pistetään EU-Afrikan strategiaa, kattavat turvallisuuden ja puolustuksen. Tämä on yksi parhaimmista esimerkkeistä siitä, miten YTPP toimii. Kyse on konkreettisista kriiseistä ja konkreettisista tarpeista toimia. Me voimme itse miettiä, missä muodossa ja millä tavalla voimme auttaa näiden kriisien hoitamisessa. Ensinnäkin voimme uskoakseni todeta, että Afrikan unionin vahvistamisessa haluamme olla mukana, koska se on poliittisesti toivottavaa ja tarpeellista. Toiseksi katson, että Meillä täytyy olla erilaisia mekanismeja, niitä päästään tästä väliaikaisesta ad hoc-mekanismista yli. Pikemminkin yhteistyön AUn kanssa pitäisi olla sellaista, että ettei me aina pelkästään auta luomaan tiettyjä valmiuksia, vaan pikemminkin afrikkalaisten täytyy itse ottaa vastuunsa, vetovastuu niin että afrikkalaisiin ongelmiin löydettäisiin afrikkalaisia ratkaisuja. Emme voi olla jatkuvasti pönkittämässä heitä. Sotilaita, rakenteita ja kapasiteettia voidaan auttaa kehittämään niin, että afrikkalaiset itse voivat ottaa ohjat käsiinsä. Tämä olisi Euroopankin kannalta helpommin hyväksyttävää, mikäli toteaisimme, että nämä pysyvät valmiudet joita autamme afrikkalaisia rakentamaan antamalla heille apua ja tukea ja koulutusta, johtavat sitten loppujen lopuksi siihen, että meidän ei tarvitse itse mennä paikan päälle omine sotilasmateriaalienemme. Ensi kädessä pitäisi varmistaa se, että kun Afrikassa jotakin tapahtuu, afrikaiset itse hoitavat asiat ja sitten kun vasta toissijaisesti, kun katsomme, että meidän intressimme ovat kyseessä, ja meitä pyydetään vasta sitten me itse menisimme paikan päälle. Myös olisi parempi, mikäli keskittyisimme koulutukseen ja rakenteiden kehittämiseen ja auttaisimme tässä afrikkalaisia, niin että periaatteessa afrikkalaiset itse sitten löytäisivät ratkaisua afrikkalaisiin ongelmiin ja itse hoitaisivat ongelmansa Ensi kädessä näin. Sitten Libyan kriisistä vielä. Yhtäältä Pitkälti on kyse humanitaarisesta avusta. Olemme auttaneet pakolaisia pääsemään rajan ylitse Egyptiin ja Tunisiaan. Olemme toimittaneet heille kuljetuksia. Toimittaneet, olemme toimittaneet myöskin elintarvikkeita ja lääkkeitä ja tarjonneet hoitoa. Mikäli oli saanut paikkansa pitävää tietoa, Olemme suunnitelleet myöskin tukitoimia, jotka auttaisivat taikka sotilaita paikalle, jotka suojelisivat humanitaarisen avun antajia. Näin on käsittänyt, mutta tämä liittyisi läheisesti YK-rakenteisiin, koska venäläiset ja kiinalaiset eivät halunneet, joten meiltä pyydettiin tätä apua. EU, YK, väsymys alkaa pikkuhiljaa näkyä. Kyte, kyte Kyse on poliittisesta asetelmasta. Jotkut haluavat käyttää veto-oikeutta, ja tämä johtaa sitten siihen, että EUlta haluttiin tukea boots on the ground periaate tässä nyt iski. Eli nyt ei pelkästään, tämä oli tarpeellista, nyt ei haluttu tehdä pelkästään ilmaiskuja, vaan haluttiin sotilata paikan päälle. Eli jalkaväkeä paikan päälle, boots on the ground. Meidän pitäisi luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa yhdessä YK kanssa. Ja voitaisiin todeta, että no te EU, te voisitte te antaa humanitaarista apua konkreettisessa tapauksessa sitten, kun on tarpeellista tukea näitä humanitaarisia toimia, niin sitten YK piiristä voitaisiin saada tukea turvaamaan nämä humanitaariset toimet. Tämä olisi minun avaukseni tähän keskusteluun ja samalla minun kysymykseni. Kiitoksia kovasti, herra Gaaler. No niin, nyt vastaukset, mutta käänteisessä järjestyksessä, kun äsken kuulimme ensinnäkin herra Aleksander Mattelar. Thank you for a set of, uh... Kiitos hyvin tarkkaan mietityistä kysymyksistä. Herra Van Orden, kenties lähden liikkeelle teidän kysymyksestänne mikä on hyödyllisintä, mitä EU voisi tehdä? Se, mitä jo nyt tehdään, on yleisellä tasolla äh, tietyllä tavalla järkevää. Aivan tietoisesti olen huomioinut tässä EU plus YK plus NATO osallistuminen, jotta tämä viesti menisi perille. EUn maat voivat käyttää voimavarojaan erilaisissa puitteistoissa, ja nämä erilaiset puitteistot tuovat mukanaan erilaisia etuja ja myös toisaalta haittoja. Euroopan tämänhetkinen suurin haittatekijä – aivan niin kuin oikein huomautit, on se, että retoriikka ei aina vastaa sitä eikä sovellu siihen, mitä todella tapahtuu. Oikeastaan pääviestini siitä, että katsottaisiin lukuja ja sitä, mitä tapahtuu puolustuslaitoksissa ja pyrittäisiin määrittelemään sitä, mitä kohti me etenemme ja mitä pitäisi käsitellä joulukuun neuvostossa. Siellä voisi olla hyvä tilanne käsitellä näitä kysymyksiä, jollei sitten käsitellä eurooppalaista lisääntyvää yhteistyötä jonkinlaisena saavuverhona piilottaakseen se, mitä tapahtuu kansallisesti. Entä sitten, onko nähtävissä todellista äh, afrikkalaista armeijaa lähitulevaisuudessa? Minulla ei tietenkään ole ennustajan lahjoja. Ja Milloin tämä sitten toteutunee? Todennäköisesti aika pitkän ajan kuluttua. Jos nyt ajattelemme Chadin tilannetta, jossa EU oli mukana kaikista laajimmassa, suurimmassa omassa operaatiossaan 2008 ja 2009, niin silloin Chad oli todellisen sortumisen partaalla – Ja näin oli käydä myös Malissa tämän vuoden alussa. Euroopan unioni toteutti sotilasoperaation, joka sai mediassa aika lailla kielteisen vastaanoton. Mutta jos katsomme taaksepäin tilannetta, niin näemme, että Chadin ja toisaalta Darfurin konflikti, joka oli tapahtunut, niin Oikeastaan näkökulma on muuttunut ja kuitenkin Chad osallistui tärkeimpänä toimijana ja auttoi Ranskan joukkoja Pohjois-Malissa aiemmin tänä vuonna. Eli saadaanko tästä jotakin aikaiseksi? Saammeko tuloksia? Sanoisin, että selvästi kyllä, mutta on tehtävä selväksi se, onko kykyä käyttää sotilasjoukkoja ja saavatko ne tuen ikään kuin terveen talouden pohjalta? Luommeko me afrikkalaista armeijaa kouluttamalla afrikkalaisia sotilaita vai sitten uudistamalla yhteistä maatalouspolitiikkaa? Enpä tiedä, kenties molempia tarvitaan. No sitten, pitäisikö meidän loitontua ad hoc yhteistyöstä? En usko, että tälle niinkään löytyy vastalauseita, mutta tärkeä kysymys on ymmärtää se, minne päin tässä edetään. Nyt pitää tunnustaa myös se, että korkeammalla poliittisella tasolla Euroopan johtajat yrittävät ratkaista euroalueen kriisiä, eikä ole muuta kuin hyvin rajallinen toiminta äh, kenttä, jossa voidaan käsitellä laajemmin sitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tämä on harmi. Mehän tiedämme, että maailma muuttuu kovaa vauhtia. Voi olla, että, että on parempi upota yksin kuin kuin sitten räpiköidä yhdessä, mutta kyllä tähän kysymykseen on puututtavaa korkeammalla poliittisella tasolla. Se ei kuulu minun palkkaluokan henkilöille pohtia tällaisia. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi lähettiläs Queens. Well, let me also address the question of what, what should we... Niin, kysymys siitä, mitä pitäisi tehdä. No, alustuksessani halusin korostaa sitä, että rauha ja turvallisuuskumppanuus on yhden sortista kumppanuutta. Monen kumppanuuden rinnalla muustakin voisi puhua, mutta tämän sen korjaamiseksi, että ikään kuin rauha ja turvallisuus hallitsisivat ihan kaikkea, mitä me teemme Afrikassa, niin eihän se pidä paikkansa. Mutta kun uusi EU-komissio astui virkaan viime vuonna herra Zuman johdolla EUn ja Afrikan unionin komitea siis, hän totesi, että meidän täytyy luoda tasapainoa rauhassa ja turvallisuudessa. Sinällä se on merkittävä ottaa huomioon myös pitkän aikavälin kehityssuunta. Palaan siihen, mitä totesin tulevasta huippukokouksesta Brysselissä huhtikuussa. Meidän täytyy saada enemmän aikaa demokraattisessa hallinnossa, ihmisoikeuksissa, pannassa sen rinnalla, mitä tehdään rauhassa ja turvallisuudessa. Kuten herra Kallerkin totesi, monin tavoin rauha ja turvallisuus toimii parhaiten kumppanuuksista, koska hallinnoinnissa ja konflikteissa on ongelmia ollut. Eli kyllä meidän täytyy enemmän saada aikaan. Se on osa meidän työttämme uuden Afrikan unionin komiteakassa vaalit, peruskirjoja kehitellään. Totta kai ihmisoikeuskomitean kanssa tehdään lisää työtä, myös tuomioistuinten kanssa, mutta kun sen, tässä on tiettyä lähentymistä eri kriisitilanteissa nähtävissä. Eli kun talo palaa, niin ensin täytyy tulipalo sammuttaa ja sitten miettiä pitkän aikavälin työtä, mutta kyllä varmasti enemmän pitäisi valmiuksien rakentamisessa tehdä. Saadaanko afrikkalainen armeija sitten joskus? Olen vakuuttunut, että kyllä joskus. Ja kun siellä on viisi alueellista prikaatia, niin siellä kyllä afrikkalaisen osuus vahvistuu. YKssakin tuli ajatus siitä, että puututtaisiin viivästyksiin, joita on nähtävissä ja ongelmiin, joita selvästi on ollut Malissa ja nyt Keski-Afrikan tasavallassakin, niin että saadaan nämä äkkiä käyttöön. Siellä on myös esitys siitä, että olisi jonkinlainen väliaikainen ratkaisu asioihin puuttumisessa. Me pyrimme tätä työstämään. Se oli siis alku tavallaan afrikkalaisille valmiusjoukoille. Minä olen siis vakuutunut, että kyllä siinä joskus päivä tulee. En voi vannua päivämäärän osalta 2015 esimerkiksi, mutta me teemme kyllä kaikkemme eri kanavien kouluttamalla, antamalla rahaa, heidän koulutusoperaatioilleen sen takaamiseksi, että 2015 mennessä todellakin meillä on jo viisi valmiusprikaatia käytössä. Kansallisella tasolla täytyy myös toimia. Roland Gomez mainitsi Guinea Vissa on ihan mielenkiintoista. Kun me ajatellaan keskustelua siitä, mihin suuntaan mennään tuomaan kanssa, niin sanoisinkin muuten, että olemme tehneet erinomaista työtä EU, AU, YK, Portugali yhteisö ja myös ranskankielinen yhteisö ovat yhdessä pyrkineet saman aikaan liikehdintä kohti vaaleja. guinea Vissauta hallitsee kuitenkin rikollisuus, varsinkin huumekauppa. Afrikka ja Ekovas syyttävät meitä. Aika mielenkiintoinen käänne, kun he sanovat, että eurooppalaisethan kuluttavat näitä huumausaineita, eivät afrikkalaiset, vaikka se nyt ihan pidä paikkansa, eivät afrikkalaiset vedä tätä kauppaa myöskään, eikä sekä pidä paikkansa. Jonkun verran totuutta siellä kuitenkin on, että he kärsivät huumausainekaupasta, mietimme meriturvallisuutta, kokainireittejä. Kun ajatellaan huumausainekauppaa, niin se ei kauheasti mainostele itseään. guinea sitten, jos halutaan sinne kestävää rauhaa, niin totta kai meidän täytyy uudelleen rakentaa instituutioita, alhaalta ylöspäin ja puuttua tähän vakavaan kysymykseen, eli rikollisuuteen. Se totta kai myös rapauttaa kaikkia muuta. Sitten Naton ja EUn roolit. No, sanoisin, että Nato on aika vähäinen vielä verrattuna EUhun. Totta kai siellä vielä Libya on taustalla, koska siinä oltiin kovin erimielisiä Yhteistä näkemystä ei ollut, mutta kuitenkin merkittävät maat olivat kovin erimielisiä muun muassa kenraali Garafista ja tilanteesta siellä päin. Nämä äänet ovat vielä taustalla kuultavissa. Tiedän, että Natolla on yhteyshenkilö olemassa siellä ja haluavat kehittää suhteita, mutta EU kyllä sinällään on vielä aika sivuroolissa. Uh, and then, well, I, I, I don't have a particular... Niin, no, sen enempää en kommentoi humanitaarista apua ja EUn roolia. Humanitaarinen apu on aina vaikea konfliktitilanteissa, mutta ehkä esimerkkinä Sudan. Rova Gomes tässä 150 ihmisestä alkuperäisessä Darfur-operaatiossa. Se oli meille oppimistapahtuma Amisonin kohdalla olemme käyttäneet yläksemme Darfurin virheitä niistä oppiaksemme. Nyt taitaa olla kolme YK-operaatiota käynnissä Sudanissa ja Etelä-Sudanissa. 45 sotilasta. Valtava määrä siis. Sanoisin kuitenkin, että EU kuitenkin johtaa poliittista prosessia molemmissa maissa ja niiden maiden kesken – nyt on saatu aikaan suhteellista rauhaa, öljyvirtaa, molemmat maat ovat tekemisissä keskenään. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että EU on veto vastuussa. YKkin saa tukia, ei nyt ihan kokonaan, koska pysyvät jäsenet eivät ole ihan yksimielisiä Sudanista kuitenkaan. Mutta EU meidänkin tuellamme, koska me olemme pystyneet kun kuitenkin tästä on saatu aikaan tuloksia. Palateksi vielä kysymykseen valmiuksen tarjota humanitaista apua. Emme ole pystyneet oikein sitä auttamaan joka kolkkaan, koska ei ole pääsyä sinne. Tilanne on niin epävakaa sotilaallisesti huolimatta, että siellä on 35 sotilasta kahdessa maassa. Emme ihan kaikkea saa aikaan. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi vielä professori Kups. Τώρα ei potea potea ό,τι έχω niin sanoisin, että tässä oli haastetta varmasti kyllä. Uh, yeah. uh, sorry. Thank you, uh, for the... Kiitoksia näistä huomautuksista ja kysymyksistä. Mitä EU voi tehdä tai voisi tehdä? Uskon vahvaan Eurooppaan, vahvaan YTPP, yhteisen turvallisuuspolitiikkaan, uskon niin yhtä lailla vahvaan YK. -hon. Mutta mitä sitten EU pitäisi tehdä ja mitä EUn jäsenvaltioiden pitäisi tehdä? Meidän pitäisi sitoutua vankasti YK rauhantorat toimiin. Ei pidä myöskään unohtaa, että jokaisella jäsenvaltiolla, jokainen jäsenvaltio on myöskin YK jäsenvaltio, YK on sisällä on alueellisia järjestöjä, jotka ovat hyödyllinen väline, joilla voidaan tukea globaalia turvallisuutta. Ja kun me tuemme suoraa sitoutumista YK on rauhan turvaamiseen. Tämä voi tehdä monella tavalla. Ensinnäkin strategiset äh, tukitoimet, jotka mahdollistavat toimet äh, ja sitoutuminen näihin YK kautta on yksi tapa toimia. Sitä maksetaan vain rahaa. Ei vielä riitä. Ja budjetti, joka YKlla on, ei ole riittävä. Se on pienen pieni verrattuna esimerkiksi Af- Afganistanin kustannuksiin. 7 on kokonaisvuosibudjetti, mutta Euroopan unioni maksaa tietysti hyvin paljon, mutta 7 miljardia rahasummi, jonka Yhdysvallat itse maksaa 4-5 kuukauden aikana Afganistanin toimiin. Kyse on suorista, mutta myöskin epäsuorista tukitoimista. Sitten epäsuorista toimista. Näin ei ole aina toiminut. Vaikka YTPP vuonna 2003-2006 piti siinä vain kaksi missiota, jotka olivat YK tukemia Kongossa. Tämä oli epäsuoraa tukea sen sijaan, että sitoudut, sidottiin suoraan YK-alaisuuteen rauhanturvaajia. Tämä oli yksi vaikeimpia tehtäviä tämä Kongon missio. Kysyin valtavasta konfliktista, joka vain pahenee tällä hetkellä. Me epäsuorasti tuimme kolmen kuukauden ajan vuonna 2006, kuuden kuukauden ajan EUn kautta YKn toimia. Ongelma tässä on kahtalainen. Yhtäältä, jotka kritisoivat YKta, siitä, että se on heikko tai epäonnistunut tehtävissään. Toivottavasti tajutte, että tätä YK on niin heikko juuri siksi, että läntiseltä vallata ja eurooppalaiselta maata luostaa poissaolollaan EU-YKssa. Ne, jotka tukevat YKta, joka joko epäsuorien YTPP-toimien kautta auttaa tietystikin, mutta tämä heikentää YKta, koska vaikuttaa sitä, että YK ei hoida hommien ja sitten EU tulee pelastamaan YK kolmeksi kuukaudeksi ja sitten seuraavana on taas sama uudestaan. Tämä saattaa tavallaan, miten nyt sanoisin, pahentaa vielä entisestään YK mainetta ja sen pyrkimyksiä. On toivottu, että sitten kun eurooppalaiset lähtevät pois epäsuorista tukitoimista, ainakin osa joukoista ja osa laitteistosta pitäisi jättää paikalle. 2003-2006 näin ei tehty, 2008 osittain näin tehtiin Chadin yhteydessä. Suorata, suora tuki YK kautta. Tämä lisäisi YK profiilia ja edesauttaisi rauhan turvallisuutta. Sitten ISFstä. Olen hieman pessimistisen pitävän suhteen. 2010 alun perin tämä ISF pitäi, piti saada synnytettyä. Sen jälkeen kun esittiin 2003, hyvin paljon on tehty työtä, kapasiteettia rakennettu, mutta nyt ollaan menossa vuotta 2015 kohti. Jotkut edisteet jotkut alueet ovat edistyneet enemmän kuin toiset. Itäinen prikaati on pidemmällä kuin eteläinen tai läntinen. Edistys tapahtunut. Ei pidä unohtaa, että joukolla on paikan päällä on hyvin monia toimia ja kapasiteetin rakentajia Afrikassa tällä hetkellä. Kaiken karvaisia toimijoita. EU-kapasiteetin rakentamistoimet toteutuvat samanaikaisesti tai rinnakkain Naton toimien ja YK toimien kanssa. Jäsenvaltiot kansallisestikin itse rakentavat kapasiteettia paikan päällä, eikä pelkästään pyyteettömästi, vaan kyse myöskin poliittisista ja geopoliittisista pyrkimyksistä tämän taustalla. Kapasiteetin rakentajia on kovin paljon, ja tämä on yksi avainongelma kapasiteetin rakentamiseen, mikäli johdonmukaisuutta tai jonkinlaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tässä törmätään väkisikin ongelmiin ISF, ISFn sisällä eri kapasiteettirakenteet vetävät köyttä eri suuntiin. Tämä on pääasiallinen ongelma myöskin EU-ssa, koska Euroopan unionin sisällä on britit ja ranskalaiset omat näkemyksineen ja sitten saksalaiset vähän pienemmässä roolissa ja sitten Pohjoismaat eri mieltä. Vuoden 2009 mennessä Schirberike toimien kautta pystyttiin kapasiteetti rakentamaan hieman johdonmukaisemmin, koska 16 maata oli siinä mukana. Miksi Sherbrickia kannattaa tarkastella esimerkkinä kapasiteen rakentamisesta Euroopassa? Kyse ei ollut rahasta. Tähän ei millä tavalla liittynyt rahaa, kun YK on prikati aloitti Adisissa kapasiteen rakentamiseen ISFn sisällä. Kyse oli tiedonsiirrosta ja siitä, että sotilaat toimivat kumppanussuhteessa keskenään. Tietoa siirrettiin henkilöltä toiselle, rauhanturvaa, missä silmällä pitää, mutta rahaa ei vaihtanut käsiä Rahaa olisi saattanut karata eri kanaviin, kuten tiedämme. Nyt ei pitäisi niinkään painottaa niukkoina aikoina rahoitusta, vaan pikemminkin uudelleen painottaa sitä, mitä tietoa täytyy siirtää, mitä kumppanuksia täytyy luoda ja mitä järjestöjä kannattaa ottaa mukaan yhteistyöhön. Ja kuinka kestävää tämä voi olla. Sitten nämä valmiusjoukot ja rotaatiot ja vahdinvaihto, saattaa jotkut tiedot ja taidot katoavata miestä vaihtojen yhteydessä, mutta tämä on kuitenkin erittäin tärkeä ja elinkelpoinen väline. Ei pidä myöskään unohtaa, että Afrikan unioni, vaikka meillä olisikin afrikkalaiset valmisjoukot, ei aina ole välttämättä oikea tie toimia. YK on oikeastaan ainoa elin, joka voi toimia puolettomasti. YK joukko vielä lähteä konflikteihin, joissa paikalliset toimijat, joilla on omata lehmänsä ojassa, ovat jollakin tavalla ainakin mukana tässä konfliktissa itse omien intresseinen. Malissa esimerkiksi tämä oli nähtävissä. Siellä havaittiin, että paikalliset hegemoniset vallankäyttäjät vievät omia asioitaan eteenpäin. Oma lehmänsä vain sorkkivat ojasta. Sitten Libyöstä vielä gallerille. Humanitaarinen apu ja sotilaallinen taustatuki humanitaarisille toimille. Minä ymmärsin jo tuolloin, että humanitaariset apiat kuuluvat Otsalle humanitaarisen avun toimistolle eikä DPKOlle. humanitaarinen yhteisö, ym, suostuvatko he sitten siihen, että heidän toimiaan militarisoidaan? Otsa humanitaarisen avun toimisto katsoi, että mikäli sotilasulottuvuus otettaisiin mukaan, heidän puolettomuutensa kärsisi. Tämä on tällaista nuorella tanssia. Yhtäältä pitää suojata humanitaarista apua ja avunantajia, ja toisaalta sitten saattaa olla sotilas taustatuki, sotilainen taustatuki saattaa viedä humanitaarisen avun antajat mukaan tähän konfliktiin. Joten monella tapaa tämä yhtälö on ratkaisematta vielä. Tämä on yksi niistä syistä, miksi YK ei ollut kovinkaan innostunut sekoittamaan sotilastoimia humanitaariseen puoleen. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Kiitoksia kovasti. Ehkä herra Van Orden voi sanoa lopuksi jotain Brief. ihan lyhyesti. Minun mielestäni tässä täytyy keskittyä siihen, missä EU voi tarjota lisäarvoa. Mitä nyt on nähty, ne niin on kyse enemmänkin EUn rakentamisesta kuin Afrikassa rauhan rakentamista tai turvallisuuden tarjoamista siitä. Se kenkä purista. Palaan vähän siihen, mitä professori Kops totesi toimijakirjosta. Väistämättä täällä olemme aika EU-keskisiä e ajattelussamme väistämättä, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi NATO on ollut mukana AUn kanssa sitten vuoden 2005 NATO on tarjonnut koulutusta ja tukea mahdollisille afrikkalaisille valmiusjoukoille. Eli ajatus, jota pidän ikään kuin ainutlaatuisena EU-ajatuksena, niin se on kyllä harhaan mennyt. Tässä nyt on kyse nimenomaan siitä, mistä saada lisää arvoa EUn mukana olosta. En tähän nyt perää vastausta. Jääköön ilmaan roikkumaan tämä kysymys. Kiitoksia kovasti vielä kerran kaikille. Kiitos herra Van Oudenille ja kollegoille teidän kommenteistanne. Mielestäni hyvin rakentavista ja luovista ehdotuksista. Kiitos ennen kaikkea alustajillemme, asiantuntijoillemme erinomaisista alustuksista. Todellakin tämä oli hyvin kattava myös vastausten osalta, ne olivat hyvin täsmällisiä nekin. Muistuttaisin, että huomenna kello 9.30 me jatkamme ulkoasevaliokunnassa. Meillä on vieläkin puolustusministeri vieraanamme huomenna. Kiitoksia. Päätämme kokouksen.